toimitetaan huomenna kello 12. Siirrymme seuraavaan esityslistan kohtaan. Kyseessä on yhteiskeskustelu, eurooppalainen tutkintamääräys ja eurooppalainen pidätysmääräys. Kyseessä ovat Melon ja Ludfordin mietinnöt ja annankin aluksi puheenvuoron esittelijöille. Aloitamme herra Melosta. Kiitoksia arvoisa puhemies, rouva komission jäsen, hyvät kollegat. Haluaisin sanoa, että kun tämä direktiivi hyväksytään, se, tarvit, se tarkoittaa huonoja uutisia niille, jotka tekevät rikoksia Euroopan unionille. Tämä on, unionissa tämä on tärkeä väline, jolla voidaan parantaa tutkimusta Euroopan unionissa. Schengen oli erittäin tärkeä osa Euroopan unionin rakentamista, e, ihmisten pääoman palvelujen vapaa liikkuvuus, ne ovat tärkeitä. Ja e, tämä kaikki tapahtuu sellaisella helppoudella, joka ennen ei olisi ollut mahdollista. Ja tähän kaikkiin liittyy tietysti myös tehokkaampi rikosten ja rajat ylittävien rikosten torjunta, jotka johtavat vakaviin yhteiskunnallisiin ongelmiin. toten, jos kysymys on korruptiosta, terrorismista, ihmiskaupasta, huumekaupasta, kaikista sellaisista rikoksista, jotka voivat olla luonteeltaan rajat ylittäviä voi antaa tässä kaksi esimerkkiä, joissa on ollut mukana esimerkiksi Portugali, ajatellaan nyt vaikka tätä Madeleine tytön tapausta. Tässä on ollut paljon byrokratiaa mukana. Direktiivi ei välttämättä ei muuta perusoikeuksien ja juridisten oikeuksien kunnioittamista, jotka ovat perusoikeussopimuksessa. Eurooppalainen tutkimusmääräys on juridinen päätös oikeusviranomaisille niin, että muissa jäsenvaltioissa keskusteltaisiin eri, monista erityisistä toimista, joilla voidaan saada todistusaineistoa ö, käytettäviksi. Ja tämä perustuu vastavuoroiseen tunnustamiseen kun etsitään rikollisia, pidätetään, kerätään DNA-näytteitä, pyydetään tilitietoja, pankkitietoja. Näistä asioista keskustellaan jäsenvaltioissa, jäsenvaltioiden välillä. Mistä syystä pyydetään näitä todisteita? Ja direktiivissä eritoten nämä luokat jaotellaan. Tässä ei loukata oikeusvaltioperiaatetta. Ja ö, syytetyt voivat myös tuoda esille asioita, jotka voivat edistää heidän omaa asiaansa. Kaikki tämä hallinnollinen yksinkertaistaminen ja toisaalta byrokratisoituminen. Tällä halutaan parantaa rikosten tutkimusmahdollisuuksia 28 jäsenvaltion alueella. Euroopan parlamentti hyvin hankalissa neuvotteluissa, pitkissä neuvotteluissa, monimutkaisissa neuvotteluissa neuvoston ja komission kanssa on saanut vihdoin aikaiseksi tuloksen, joka vilpittömästi, mm, se on minun mielestäni hyvin tyydyttävä tulos. Ja lopuksi haluaisin vilpittömästi kiittää eri puheenjohtajavaltioita, Tanskaa, Hollantia, Kyprosta, Sloveniaa, Kreikkaa. Ne ovat aina olleet valmiita neuvottelemaan. Sarah Ladfordia Aldesta myös vihreiden edustajaa ja Timothy Kirkhopea, kaikkia niitä henkilöitä, jotka ovat olleet auttamassa meitä tämän työn tekemisessä. Kiitoksia arvoisa puhemies. Dank. Sydämelliset kiitokset ja nyt paronitar Ladford. President, uh, Kiitoksia puhemies. Minun mietintöni hyväksyminen kyseessä eurooppalainen pidätysmääräys on mielestäni arvokas panos eurooppalaiselle vapauden ja turvallisuuden ja oikeuden alueelle. Aivan kuten herra Melo, haluaisin kiittää lämpimästi varjoesittelijöitä heidän hyvästä tuestaan ja hyvästä yhteistyöstään. Näin on saatu aikaan pitkälle menevä konsensus siitä, minkälaisia lainsäädännöllisiä ja muita muutoksia tarvitaan, jotta eurooppalainen pidätysmääräys voi toimia hyvin. Kaikki ryhmät, jotka ovat olleet mukana varjoesittelijöiden kokouksissa, kannattavat tätä täysin, mikä on mielestäni varsin vahva merkki kaikki. Me saimme apua myös eurooppalaisesta lisäarvoryhmästä tässä talossa ja professori Anne Weinbergenin ja Dubein työstä. Kiitän heitä molempia lämpimästi heidän avustaan. Eurooppalainen pidätysmääräys on kriittisen tärkeä väline, jolla voidaan hoitaa yhä lisääntyvää monimutkaisempaa rajat ylittävää rikollisuutta ja pitää kansalaisemme turvassa avoimessa Euroopassa. Tuin tätä jo monta vuotta sitten ja olen iloinen siitä, että tein niin. Joka vuosi tuhansia epäiltyjä ja tuomittuja rikollisia eh, saadaan oikeusistuimiin tutkittavaksi tai tuomittavaksi paljon nopeammin kuin aiemmin hyvin monimutkaisen luovuttamismenettelyn perusteella, jota hallitusten ministerit ovat halunneet edelleenkin ylläpitää. Olen sitä mieltä, että eurooppalaista pidätysmääräystä voitaisiin kysy- pitää tavallaan omana oikeusalueen välineenään. Se on hyvin tarkoitettu, mutta siihen ei ole luotu riittävästi välineitä, jotta se olisi tarpeeksi vahva. Parlamentin jäseniä ei myöskään otettu huomioon lainsäädäntöä laadittaessa. Tästä se osalti johtui. Nyt olemme päättyneet siihen, että eurooppalaisen pidätysmääräyksen toiminnasta on esitetty oikeutettua kritiikkiä ja sitä on parannettava. Sanon oikeutettua, koska on olemassa myös ei-oikeutettua puhtaan ideologista kritiikkiä. Vaikka yksipuolisesti kotimaan tasolla joitakin uudistuksia on tehtykin, ad hoc toiminta ei ole ihanteellista, jotta saadaan aikaan hyvin sujuvaa rajat ylittävää poliisien yhteistyötä, että saadaan tuomioistuimet, syyttäjät ja poliisi myös selville siitä, siitä, mitkä ovat menettelyt ja mitkä ovat oikeudet. Ainoastaan EU-tason uudistus tapaa, takaa sen, että eurooppalainen pidätysmäärys voi toimia kunnolla ja varmistaa sen, että epäiltyjen ja syytettyjen perusoikeudet toteutuvat. Tässä mietinnössä pyydetäänkin komissiota antamaan lainsäädäntöratkaisu vuoden sisällä niin, että meidän vaatimuksiimme vastataan. Ja jos minun onnenani on tulla uudelleen valituksi, pidän huolta siitä, että uusi oikeusasioiden komissaari myös toimii asiassa. On aika keskustella myös eurooppalaisesta pidätysmääräyksen täydentävästä tekijästä, eurooppalaisesta tutkintamääräyksestä. Se on ollut huomattavan tärkeä ennakkotapaus mielessä. Me tarvitsemme suhteellisuuden tajua niin, että täytyy miettiä, onko toimi todella suhteen mukainen, perustuuko se kaikkiin tarvittaviin faktoihin ja noudatetaanko ihmisoikeusperusperiaatteita. Minä olen sitä mieltä, että kumpaakin näistä pitää ottaa huomioon eurooppalaisen tutkintamääräyksen kohdalla. Lisäksi me olemme lähteneet kuulemismenettelystä niin, että tuomioistuimet voivat vaihtaa keskenään tietoja ja toivottavasti varmistaa sen, että eurooppalaista eh, pidätysmääräystä ei käytetä väärin sen tarkoitushan on saada rikolliset syytteeseen. Toivon, että näin saadaan puututtua myös siihen, kuinka kärkkäästi tuomioistuin käsittelyjä käynnistetään. Näin voidaan huolehtia siitä, että saadaan riittävät todisteet ja näin voidaan saada jonkin verran tutkintamääräyksen avulla painetta pois myös pidätysmääräyksen puolelta. Käsittelen sitten näitä muita näkökulmia vielä yhteenvetopuheenvuorossani, mutta odotan hyvin myönteistä kannanottoa komission varapuheenjohtaja Redingiltä. Kiitoksia. Thank you very much. Kiitoksia. Ja teidät tässä jo mainittiinkin, komission jäsen Rova Reding. First. Arvoisa puhemies, arvoisat jäsenet, ensinnäkin Meloon mietinnöstä. Komissio ottaa tarkasti huomioon parlamentin ja neuvoston aikansaaman sopimuksen tästä jäsenvaltioiden aloitteesta, jolla otetaan käyttöön tutkintamääräys rikosasioissa. Tämä direktiivi voi olla hyvä työkalu rajat ylittävän rikollisuuden vastaisessa taistelussa ja auttaa rikoksesta epäilyjä tai epäiltyjä tai heidän saattamista oikeuden eteen, jos se otetaan käyttöön asianmukaisesti. Tämä uusi direktiivi liittyy Euroopan pidätysmääräyspuitepäätökseen ja myöskin yleissopimukseen. Ja muistutan, että 2008 neuvosto on hyväksynyt asian, mutta se on pantu täytäntöön vain kahdessa jäsenvaltiossa. Tällä kertaa komissio toivoo ja vaatii, että jäsenvaltiot panevat direktiivin täytäntöön asianmukaisesti ja ajoissa niin, että siitä ei tule mikään kuollut lain kirjain, niin kuin eurooppalaisen todistus, todistemääräyksen kanssa kävi. Kyseessä on kolmen Lissabonin, kolme lisä, Lissabonin sopimusta edeltävän direktiivin täytäntöön pano. Ja tässä kyseessä on tuomioiden äh, ja esitutkintavankeusmääräysten äh, ja myöskin tutkintavankeusmääräysten vastavuoroista tunnistamista. Ja tämä vastavuoroinen luottamus on välttämätöntä, jotta vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alue toimisi. Vaikka täytäntöönpanopäivämäärät ovat menneet umpeen jo lähes puolelta jäsenvaltio, val, valtioista, niin mitään ei ole tapahtunut näissä puolessa jäsenvaltioissa. Artiklassa kolme perustamissopimuksessa määrätyt asiat voidaan saavuttaa vain, jos jäsenvaltiot panevat välineet asianmukaisesti täytäntöön. Haluaisin kiittää esittelijää Nuno Meloa ja hänen varjoesittelijöitään oikein hyvästä työstä. Komissio arvostaa tehtyä työtä tämän välineen uudelleen tasapainottamisessa ja siinä, että perusoikeussuojalauseke otetaan tässä huomioon. Tämä on oikein hyödyllinen asia. Ja haluamme korostaa, kuinka tärkeää on, että Euroopan parlamentti on mukana tässä yhteispäätösmenettelyssä. Sitten edustaja Ladfordin mietinnöstä seuraavaksi. viime aikaisessa keskustelussa, mitä tässä salissa on käyty ja monissa muissakin keskusteluissa, olen vahvasti puolustanut Euroopan kansalaisten liikkumisoikeutta EUn alueella. Mutta avoimet rajat eivät tarkoita sitä, että rikollisten pitäisi pystyä pakoilemaan oikeutta matkustamalla jäsenvaltiosta toiseen. Ja tästä syystä meillä on tämä eurooppalainen pidätysmääräys. Ja se on ollut jo vuodesta 2004 asti voimassa. Se on virallinen väline, jolla voidaan rikoksesta epäily ja pidättää eri jäsenvaltioissa. Se tarkoittaa sitä, että epäillyt ja syytetyt eivät, tai jo tuomitut äh, rikolliset eivät voi pakoilla oikeutta. Meillä on vaikka kuinka paljon esimerkkejä, lapsi seksin, seksirikolliset ja monet muut, joita on tuotu esimerkiksi Espanjasta toiseen jäsenvaltioon paljon nopeammin kuin mitä oli mahdollista ennen pidätysmääräystä. Ja pidätysmäärä, pidätysmääräyksen ansiosta monet terrorismista epäilyt vastaavat syytteisiin sellaisissa tuomioistuimissa, missä heidät on ää, etsintä kuulutettu. Eli kyseessä on ollut hyvin onnistunut väline, mutta se ei ole kuitenkaan täydellinen. Eikä se tarkoita sitä, etteikö parannusta voitaisi saada aikaiseksi. Ja komissio on todennutkin, että vuonna 2011 ää, täytäntöönpanoa koskevassa kertomuksessaan komissio on todennut selkeästi, että parantamisen varaa on esimerkiksi, jotta voitaisiin välttää, että pidätysmääräystä ei käytetä pienten rikollisten tai pienistä rikoksista etsiltä kuuluttamiseen. Kiitän tässä LIBE-valiokuntaa sen tekemästä työstä ja asiantuntemuksesta, jota tässä on käytetty hyväksi. Me huolella tutustumme mietinnössä esitettyihin asioihin ja kaikki se tulee vaikuttamaan jatkuvaan käynnissä olevaan työhömme Euroopan, eurooppalaisen pidätysmääräysjärjestelmän kehittämiseksi. Me olemme jo käsittelemässä joitakin näistä kysymyksistä, mitä mietinnössä on otettu esille esimerkiksi, mitä tulee perusoikeuksien kunnioittamiseen, niin komissio on tehnyt työtä vastaajan oikeuksien parantamiseksi ja oikeuksista tiedottamisen parantamiseksi, käännös tulkkauspalveluiden oikeuksien parantamiseksi ja niin edespäin. Pahoittelen vain, että kaikki jäsenvaltiot eivät halua olla mukana näiden minimioikeuksien takaamisprosessissa EU:ssa, koska nämä oikeudet tasapainottavat Euroopan pidätysmääräyksen tarjoamaa mahdollisuutta, koska meillä on pidätysmääräyksen ansiosta lakimies käytettävissä sekä määräyksen antavassa että täytäntöönpanevassa jäsenvaltiossa. Ja jos ei tätä pidätysmääräystä olisi, niin, niin syytetyllä esimerkiksi ei olisi tätä, käytö, tätä oikeutta käytössään. Ja siksi on harmi, että kaikki jäsenvaltiot eivät ole panneet tätä täytäntöön. E, Euroopan parlamentti on ollut näissä prosessioikeuksien liittyvissä kolmessa direktiivissä aivan keskeinen toimija ja kiitän parlamenttia siitä. Olen iloinen myös, että parlamentti on työstänyt komission viimeaikaisia ehdotuksia syyttömyyttä koskevassa oletuksessa ja haavoittuvien kohteiden suojelua koskevissa ehdotuksissa ja muutamassa muussakin. Tämänhetkinen prosessi täydentää komission käynnissä olevia prosesseja tehokkaasti. Ja toivon, että jäsenvaltiot kaikki panisivat täytäntöön nämä eurooppalaisen pidätysmääräyksen ja rehtiä oikeudenkäyntiä koskevat määräykset täytäntöön kotimaissaan. Hyvät jäsenet, Euroopan, eurooppalainen pidätysmääräys täytyy ymmärtää vastavuoroisen tunnustamisen puitteistossa. Tässähän puitepäätöksessä viitataan tuomioiden, e, esitutkintamääräysten ja muutamien muiden perusseikkojen vastavuoroiseen tunnuntamiseen. Me olemme todenneet, että näitä päätöksiä ei kuitenkaan jäsenvaltion tasolla olla pantu täytäntöön ja saatettu kansallisen lainsäädännön osaksi. Komissio pohtii ja toteaa, että Euroopan pidätysmääräyksen uudelleen avaaminen ei olisi oikea ratkaisu, koska, jäsenval... koska pidätysmääräys ei ole vielä pantu asianmukaisesti täytäntöön kaikissa jäsenvaltioissa vastavuoroisen tunnustamisen instrumenttien kautta. Näiden välineiden transpos, transponointi on odotettavissa tässä tämän vuoden joulukuussa. Tätä odotamme ja teemme työtä sen aikaansaamiseksi. Viittaan tässä esimerkiksi Euroopan valvontamääräyksen, joka, jolla voidaan helpottaa vankeuteen liittyviä määräyksiä Euroopan pidätysmääräykseen liittyen. Sitten viitattiin myöskin Euroopan pidätysmääräyksen liittyvästä koulutuksesta ja rahoituksesta. Tämä on jo yhden projektin aiheena ja me jatkamme näitä ponnistuksiamme. Ja me myöskin tietysti ponnistelemme luotettavien tietojen datan aikaansaamisessa. Ja komissio onkin sopinut uudesta kyselytutkimuksesta jäsenvaltioiden kanssa, jolla pyritään keräämään pidätysmääräykseen liittyviä tietoja. Joten voin vakuuttaa, hyvät jäsenet, että teidän arvokas työnne tulee myötä vaikuttamaan Euroopan pidätysmääräyksjärjestelmän edelleen kehittämiseen. Kiitoksia. Kiitokset komission varapuheenjohtaja ja nyt seuraava puhujamme herra Koeljo, Koeljo Carlos. Herra puhemies, rouva komission jäsen, hyvät kollegat. Täällä puhun EPPn nimissä ja omissa nimissäni ja niiden nimissä, jotka tulevat Strasbourgin myöhemmin. Me emme onnistu määrittelemään oikeusvaltioperiaatetta, emmekä onnistu puhumaan uskottavuudesta. Jos, uskottavasti, jos emme saa puolueetonta oikeudenmukaista järjestelmää, eh, joka toimii järkevästi. Eurooppalainen pidätysmääräys ja tutkintamääräys rikosoikeudellisissa asioissa ovat tärkeitä välineitä, kun tavoitellaan näitä asioita. Jotta voidaan rajat ylittävää rikollisuutta torjua tehokkaasti, meidän täytyy olla tehokkaampia välineitä niin, että rajojen avaamista eivät hyödynnä ne, jotka yrittävät oikeudelta pakoilla. Eurooppalainen pidätysmääräys antaa oman merkittävän panoksensa sille, että yhä enemmän saatiin luovutettua rikollisia tuomioistuimen eteen ja tässä oli rikosoikeudellisissa asioissa myös tärkeässä asemassa vastavuoroisuus. Paljon on kritiikkiä esitetty, koska tämä, nämä mekanismit eivät ole vielä mitenkään täydellisiä. Lainsäädäntötasolla tämä on johtanut suuriin epätasa-arvoisuuksiin jäsenvaltioissa syytettyjen oikeuksien osalta, kun ajatellaan esimerkiksi oikeuden asettamia takuita. Ja tässä on myös vaarannettu keskinäinen luottamus. Haluaisin tässä onnitella esittelijä Sara Ladfordia ja tuen hänen ehdotuksiansa miniminormeista syytettyjen prosessioikeudellisissa kysymyksissä. Täytyy pystyä määrittelemään sovellettavissa olevat periaatteet kaikkien mekanismien osalta niin, että saadaan toteutettua eurooppalainen rikosoikeudellinen alue. Joku täällä sanoi, että koskaan ei ole onnistuttu täysin taistelemaan ihmisoikeuksien puolesta. Meillä on eurooppalainen maa, joka on ottanut opt-outin perusoikeuskirjaan. Tästä maasta nyt on kysymys. Sitten edustaja Melun mietintö tutkintamääräyksestä. Onnittelen häntä tästä mietinnöstä. Tässä on onnistuttu ensimmäisessä käsittelyssä pääsemään yhteisymmärrykseen. Tämä on ollut hyvin herkkä alue, herkkä aihe. Eurooppalainen tutkintamääräys sinällään on horisontaalinen mekanismi joka liittyy kaikkeen sellaiseen tutkintaan, jolla yritetään saada todistusaineistoa kerättyä rikostapauksessa. Olen hyvin tyytyväinen siitä, että tässä on otettu huomioon eri huomiomme esimerkiksi perusoikeuksien kunnioittamisessa. Tämä uusi globaali tutkintamääräysväline perustuu keskinäiseen luottamukseen ja vastavuoroiseen tunnustamiseen. Täällä pitäisi saada aikaan parempaa tutkinta-aineiston keräämistä. Varapuheenjohtaja Reding jo viittasikin siihen, että tässä on vain kaksi jäsenvaltiota, jotka ovat täysin panneet tämän täytäntöön. Toivon, että tilanne muuttuu ja että saadaan paremmin valvottua täytäntöön panoa yhteisön tasolla. Kiitoksia. Suuret kiitokset. Ja rouva Birgit Zippel. Ja, vielen dank. Mit dem... Niin, kiitokset eurooppalaisella pidätysmääräyksellä on määrä saada epäillyt nopeammin jäsenvaltiosta toiseen ja tuomioistuimen eteen. Se on ihan oikein, mutta valitettavasti tämän välineen soveltamisessa on ollut jatkuvasti ongelmia. Tästä vain yksi esimerkki. Kymmenen kuukautta vankeutta oli tulossa kolmekymppiselle naiselle, joka eurooppalaisen pidätysmääräyksen myötä piti toimittaa Iso-Britanniasta Puolaan. Hänen rikoksensa oli se, että 17-vuotiaana hän oli saanut kymmenen kuukauden tuomion amfetamiinin hallussapidosta omaan käyttöön. Hän muutti Iso-Britannian, kävi vieroituksen läpi, löysi työpaikan, sai pojan, mutta kun hän ilmoittautui, hänestä annettiinkin pidätysmääräys. Lapsi otettiin huostaan ja hän olisi todennäköisesti menettänyt myös työpaikkansa, mutta vasta kuukausien taistelun jälkeen viranomaiset luopuivat pyrkimyksestään. Tämä osoittaa suunnilleen, minkälaisia huomattavia ongelmia eurooppalaisen pidätysmääräyksen täytäntöönpanosta voi seurata. Luottamus oikeusvaltioon edellyttää sekä sitä, että rikoksen tekijät saatetaan vastuuseen, että myös noudatetaan syytettyjen ja epäiltyjen oikeuksia. Ja siksi vaadimmekin, että komissio antaa vuoden sisällä esityksensä pidätysmääräyksen uudesta muodosta. Vain joitakin kohtia. Jokaisessa yksittäisessä tapauksessa tulisi ennen pidätysmääräyksen antamista pohtia rikoksen tai rikkomuksen vakavuutta ja jonkin vähemmän raskaan vaihtoehdon soveltuvuutta. Jos on olemassa riittävät perusteet sille, että tuo pidätysmääräys rikkoo eurooppalaisia perusoikeuksia, on sen täytäntöönpanosta kieltäydyttävä. Ja henkilöt, joita pidätysmääräys koskee, tarvitsevat myös riittävät suojatoimet sitä vastaan. Pienten rikkomusten kohdalla tätä ei tarvittaisi ja siksi tarvitsemme paremmat rikosmääritelmät. Täytyy olla taattuna myös oikeus reiluun oikeudenkäyntiin. EUn laajuiset miniminormit, kuten oikeus tulkkaukseen ja oikeuksista tiedottaminen, tulee taata myös eurooppalaisen pidätysmääräyksen yhteydessä. Virheitä ja vääriä arvioita voi tapahtua siitä huolimatta ja siksi me tarvitsemme selkeät päätöksentekosäännöt. Me sosiaalidemokraatit katsomme, että eurooppalainen pidätysmääräys ei välineenä ole sellainen, joka tulisi kyseenalaistaa, mutta nykymuodossaan sitä ei voida enää käyttää. Siksi tuemme täysin kollegamme Ludfordin mietintöä. Komission on tehtävä lainsäädäntöehdotus näiden ongelmien ratkaisemiseksi. Ja vielä viimeinen virke. Jäsenvaltioiden on yhtä lailla täytettävä omat velvoitteensa perusoikeuksien kunnioittamisessa myös rikosoikeuden alalla. Suuret kiitokset. Ja seuraava puhuja, Sargentini. Dank u, voorzitter. De groenen steunen het voor... Kiitoksia puhemies. Vihreät tukevat eurooppalaista pidätysmääräystä. Tässä voidaan nähdä vaihtoehtoisia muotoja, sillä tällainen todisteiden luovuttamispyyntö jossakin rikosoikeudessa edellyttää mahdollisimman pitkälle meneviä keinoja. Eurooppalaisessa toiminnassa ei ole kyse vain vastavuoroisesta luottamuksesta. Vihreät haluavat, että tähän tulee tietty testi, jolla mitataan suhteellisuutta. Luottamus on tietysti hyvä asia, mutta valvonta on aina parempi. Ja hyvä esimerkki saa aikaan hyviä seuraamuksia. Nämä ovat ne kaksi syytä, miksi tuon tutkintamääräyksen osalta tarvitaan hyvät syyt, joilla voidaan kieltäytyä sen täytäntöönpanosta. Saman tulisi koskea myös pidätysmääräystä. Viime vuodet ovat osoittaneet, kuinka paljon suurta kärsimystä tuo määräys on kansalaisten parissa aiheuttanut. On kyse tutkintulottamisesta toiseen maahan ja siellä voidaan joutua pitkälliseen tutkintavankeuteen aivan hirvittävissä olosuhteissa. Olen kerta toisensa jälkeen ottanut asian esille komission ja neuvoston päin ja olen saanut vastauksena sen, että tämä on vain vahingossa syntyviä seikkoja. Sanokaapa se ihmiselle, miehelle tai naiselle, joka on väärin laitettu vankeuteen, näkee kuinka häneltä menee omaisuus, talo, perhe ja puoliso. Ja nyt sanotaan, että näitä uudistuksia ei aiotakaan tehdä aivan heti. Se osoittaa pelkästään, että ei ole ymmärretty tilanteen vakavuutta. Meillä on ollut pidätysmääräys olemassa kymmenen vuotta ilman minkäänlaista suhteellisuustestiä tai minkäänlaista humaanista tarkastusta joidenkin maiden vankiloissa me haluamme, että tämä väline toimii kaikissa maissa yhtä hyvin, mutta näin ei tällä hetkellä valitettavasti ole ja siksi vastavuoroinen luottamus ei ole oikea perusta oikeusalan yhteistyölle, koska kuten sanoin, luottamus on sinällään ihan hyvä, mutta valvonta on aina parempi. Minä luotan siihen, että kollega Latfordin mietinnössä aivan oikein vaaditaan eurooppalaisen pidätysmääräyksen muuttamista. Odotan tätä myös, sillä se, että otetaan kiinni ja karkotetaan jostakin pienestä syystä, vaikkapa siitä, ettei palauta videota ajoissa videolainaamoon, vakuutan teille, tämä voi todellakin olla tällaisen pidätysmääräyksen taustalla. Pyydän, että esitätte meille takeet siitä, että vuoden sisällä tähän tulee muutos, Rovaredin. Kiitos. Kiitos, kollega Timothy Kirkhope. Chairman, uh... Puhemies, arvoiskomissaari, uskon, että eurooppalainen pidätysmääräys, kuten myös tutkintamääräys, ovat todella arvokkaita vakavan rikollisuuden ja terrorismin vastaisessa taistelussa, ja siksi onnittelen esittelijöitä heidän tekemästään työstä. Oma maani on hyötynyt pidätysmääräyksen käytöstä monessa tilanteessa, esimerkiksi laisten, lasten seksuaalisten hyväksikäyttäjien, terroristien ja huumekauppiaiden käyttämisessä. Kun olin ministerissä töissä, niin silloin tämä oli hyvin vaikea prosessi. Siihen liittyi, liittyi kaikenlaista politisointia. En halua palata siihen. Terrorismi ja rajat ylittävä rikollisuus on tänä päivänä todellisuutta vakavaa todellisuutta. Tämä on modernia maailmaa ja kansainvälistä yhteistyötä tarvitaan luovuttamismenettelyissä. Mutta vastavuoroinen valvonta on myöskin tärkeää ja suhteellisuus on keskustelumme ytimessä. Pidätysmääräystä ei ole käytettävä siten, että jätetään ihminen virumaan vankilaan odottamaan tutkinnan tapahtumista. Ja sen tarkoituksena ei ole koskaan ollut tulla käytetyksi vähäisten rikkomusten yhteydessä. Nämä ovat sellaisia tilanteita, joita ei voida sietää. Euroopan parlamentin ja kansallisten parlamenttien on taattava tämän välineen tehokas käyttö uudistamalla sitä. Ja reilu oikeus, e, oikeudenkäynti ja vastavuoren valvonta ovat siinä ytimessä. EU:ssa ei pidä olla suojapaikkaa rikollisille, mutta julkinen luottamus ja usko järjestelmään on kaiken tällaisen yhteistoiminnan pohjana, jotta rikolliset saataisiin kiinni. Vuljanic seuraavana. Kiitoksia puhemies. Haluaisin ennen kaikkea tässä kiittää esittelijöitä loistavista, tasapainoisista, hyvin perustelluista mietinnöistä. Ne parantavat näitä korvaamattoman arvokkaita välineitä, joilla voidaan torjua rajat ylittävää rikollisuutta Euroopan unionissa. Mietinnöt osoittavat, että välineiden toiminnassa on puutteita, ja tämänhän osoittavat tilastotkin. yhdeksän vuosina vain viidennes pidätysmääräyksistä pantiin täytäntöön. Komissiokin on nähnyt, että järjestelmässä on puutteita ja meidän pitäisi ehdottaa parannuksia. Komissio on vastuussa näiden ehdotusten tekemisestä. Uskon, että oikeudelliset puitteet eh, tässä asetuksessa ovat hieman epämääräiset. Näin ollen jäsenvaltiot voivat toimia parhaaksi katsomallaan tavalla. Jos me parannamme järjestelmää, niin täytäntöönpanoprosentti prosentti tulee myös nousemaan. Thank you. Um, Paljon kiitoksia perusoikeuksiin täällä on viitattu useampaan otteeseen. Meillä ne olivat hyvässä kunnossa jo ennen kuin liityimme unioniin. Siihen on omat perinteensä taustalla. Nämä takeet murenevat nyt tämän unionin oman järjestelmän kautta. Pidätysmääräys on johtanut epäoikeudenmukaiseen kohteluun ja tilanne tulee heikkenemään entisestään. Nyt meillä on tutkintamääräys, joka antaa ulkomaalaisille tutkintaviranomaisille mahdollisuuden velvoittaa muut tekemään nämä tutkintatyöt heidän puolestaan ja siitä meille nämä kustannukset lankeavat maksettavaksi. me tiedämme, että jotkut määräykset ovat turhia, mutta nämä 35, jotka hyväksytään, niin ne ovat ne vaarallisimmat. Siihen liittyy muun muassa pidätysmääräys. Tämä ei ole tarpeellinen toimi, koska meillä on olemassa jo vastavuoroisen tuen järjestelmiä käytössä. Eli poliisiranomaiset voivat tehdä rajat ylittävää yhteistyötä jo nykyiselläänkin. Kyse ei ole yhteistyöstä, vaan lain, lainsäädäntöjärjestelmien harmonisoinnista ikään kuin ajettaisiin yhdistymättä Euroopan unionia. Nyt on mahdollisuus todellakin tarttua tilanteeseen ja muuttaa käsillä olevaa päätöstä ja luopua näistä toimenpiteistä ja todellakin ajaa brittikansalaisten oikeuksia, mutta Tori tekee niin kuin tähänkin asti, eli annetaan kaikki periksi ja myydään oikeutemme Euroopan unionille. Kiitoksia. Seuraava puhuja on kollega Zaistra. Kiitos. Täysin samaa mieltä tutkintamääräyksen kanssa. Mitä se oikein sitten on? Se antaa jäsenvaltiolle mahdollisuuden pyytää toiselta jäsenvaltiolta tutkintatyön suorittamista, niin että voidaan vakavia rikoksia ratkaista. Jotta voimme selvityä lastenpornografista ihmiskaupasta, salakuljetuksesta, terrorismista tai verkkorikollisuudesta, väärinnyksissä, niin se edellyttää, että teemme läheistä yhteistyötä rikollisuus on yhä mutkikkaampaa, hienostuneempaa ja liikkuvampaa. Siksi me tarvitsemme myös lainvalvontaviranomaisille parempia välineitä. Meidän täytyisi päästä syyttämään rikollisia ja verkostoja, kun he ylittävät myös rajan. Nyt on kyse siitä, että tunnustetaan muiden jäsenvaltioidenkin toiminta ja autamme toisin toisiamme tutkinnassa. Kansallista toimivaltaa kunnioitetaan täysimittaisesti. Ja myös kansallista lainsäädäntöä sovelletaan edelleen, rikoslain osalta varsinkin. Käytän poliisi- ja oikeusyhteistyötä, niin se yksinkertaistuu. Poliisi ja syyttäjät voivat näin tehdä tehokkaammin yhteistyötä. Selkeiden määrärahojen hyväksyminen nopeuttaa myös ratkaisevan tiedon keräämistä toisesta jäsenvaltiosta. Niin ikään on tärkeää, että meille tulee selkeät takeet perusoikeuksien turvaamiseksi epäiltyjen kohdalta ja tarvitaan myös oikeussuojatoimia. Hyvä komission on erittäin tärkeää päästä laipan yhteistyöhön rajat ylittävän rikollisuuden torjumiseksi. Tutkintamääräys yhdessä pidätysmääräyksen kanssa on hyvä esimerkki siitä, mitä yhdessä voidaan tehdä Euroopan unionin tasolla. Siitä on todella hyötyä kansalaisille tutkintaan määräyksen myötä voidaan lisätä myös kansalaisten turvallisuuden tunnetta, vaikka me kunnioitamme myös heidän koskemattomuuttaan. Tämä on tärkeä askel eteenpäin, että saamme vapauden ja turvallisuuden alue aikaan, kuten nyt Tukholman olemassa on peräänkuulutettu. Kiitos. Grazie. Kiitos. Seuraavaksi herra Weidenholzer. Kiitoksia. Tämä Tutkintamääräys on tärkeä osa lainsäädäntöä poliisi- ja oikeusyhteistyössä. Se on myös tärkeä askel siihen suuntaan, että pannaan täytäntöön Tukholman, Tukholman ohjelman tavoitteet. Huomioitava on myös se, että, että tämä, ei ole, tämä ei ole komission aloite, vaan, vaan jäsenvaltioiden muun muassa Itävallasta on lähtenyt tämä aloite. Ja se osoittaa yhä enemmän, että kansallisvaltiolliset ja eurooppalaiset intressit eivät ole vastakkaisia. Tämä liittyy myös siihen, että tällä tavalla tämä antaa turvallispoliittista lisäarvoa. Tämä tutkintamääräys on mahdollistaa rikosoikeudelliset toimet, toimia helpottavasti rajat ylittävällä tavalla – ja se poistaa myös olemassa olevia esteitä oikeudellisessa yhteistyössä. Tutkintamääräys merkitsee vissiä automatiikkaa EU-maiden välillä ja se nopeuttaa ja tehostaa näitä toimia ja kuka sellaista voisi vastustaa. Tällaisen välineen arvo, ei, sitä ei ole syytä aliarvioida usein on byrokraattisia esteitä, jotka estävät poliisitutkinnan tai vaikeuttavat sitä ja se, voi, sitä ei, se ei voi olla eikä se saa olla kansallisten etujen mukaista, että, että, jotka kuitenkin kaipaavat henkilökohtaista turvallisuutta ja oikeutta. Meidän täytyy olla kuitenkin tietoisia siitä erityisestä rikosoikeudellisessa tutkinnassa on herkkiä asioita, ja tässä täytyy huolellisesti muistaa se, että perusoikeuksia, lisäksi epäiltyjen perusoikeuksia ei loukata. Perusoikeuksien suojaaminen ja niiden sisällyttäminen tähän lakitekstiin on erityisen merkityksellistä. Olen hyvin iloinen siitä, että neuvotteluissa neuvoston kanssa on, olemme onnistuneet saamaan artiklaan, 7, artiklaan 10 perusoikeuskirjan toteamukset ja jos perusoikeuksia, perusoikeuskirjan mukaisesti täytyy noudattaa. Lisäksi artikla 5 ja 10, ja 10 niillä voidaan varmistaa, että tutkitaan vain sellaisilla toimilla, jotka ovat, ovat, ovat sallittuja kunkin maan rikosoikeuden mukaan. Ja nämä, tässä on asetettu tärkeitä rajoja tälle toiminnalle ja on todellakin oike- onnistunut yritys estää väärinkäytöksiä. Muutoksilla me tutkintamääräyksessä me osoitamme siis Euroopan parlamentin tasolla, että perusoikeuksien suojaaminen ja vahvistunut poliisi- ja oikeusalan yhteistyö Euroopassa ovat sopusoinnussa. Haluan lämpimästi kiittää esittelijä herra Meloa ja, ja kaikkia niitä kollegoita, jotka ovat olleet varjoesittelijöinä tästä hyvästä ja tiiviistä työstä lämpimästi. Grazie, onorevole. Kiitos, edustaja Wojciechowski. Minuutti. Dziękuję, pani przewodnicząca. Europejski... Oikein paljon kiitoksia. Eurooppalainen pidätysmääräys on tärkeä teksti ja se tulee olemaan tärkeä väline, koska sen avulla voidaan rikosoikeudellisissa menettelyissä hyödyntää yhteistyötä toisen maan jäsenvaltion viranomaisten kanssa. Kyse on todistusaineiston hankkimisesta, joka on ulkomailla tarjolla ja tästäpä syystä valvontaviranomaiset tulevat käyttämään jatkossa tätä välinettä. Tämä on erittäin tärkeä väline ja se antaa yhteistyölle paremmat mahdollisuudet. Eli unionin sisällä oikeuslaitokset voivat lähentyä toisiaan. Me tiivistämme tätä yhteistyötä, mutta samalla meidän tulisi varmistaa, että yhteistyö on riittävän laadukasta jäsenvaltioissa kansalaiset usein valittavat sitä, miten oikeuslaitos toimii, joten meidän täytyy varmistaa, että kyse on luotettavasti toimivasta järjestelmästä. Kiitoksia. Grazie, onorevole. Kiitoksia, edustaja Bonanini, minuutti. Grazie, presidente. Kiitoksia, puhemies tutkintamääräys ja pidätysmääräys ovat tärkeitä tekijöitä, kun me rakennamme yhteistä rikosoikeudellista aluetta. Meillä on mietintö auttaa torjumaan rikollisuutta, kun saadaan enemmän muutakin kuin perinteistä oikeusyhteistyötä. Yhtä lailla meidän täytyy taata perusoikeuksien suojaaminen, kuten on perusoikeuskirjassakin edellytetty, myös tutkinnan kuluessa on erittäin tärkeä välinepari, joissa täytyy noudata kuitenkin 5-6 artiklaakin. Meidän täytyy pidätysmääräyksen kohdalla seurantaa harjoittaa, koska me tiedämme, että väärinkäytöksiäkin on tapahtunut eri jäsenvaltioissa. Ja nyt me saamme rinnalle kuitenkin uusia määräyksiä niin, että paremmin voidaan perus- ja ihmisoikeuksia taata perusoikeuskirjan 6 artiklan mukaan. Kuitenkin Täytyy miettiä, miten viranomaiset sitten harjoittavat valvontaa niin, että toimenpiteet ovat riittävän oikeasuhtaisia, ettei käytetä epätasapainoisesti tätä välineitä, kuten joskus käytännössä on tapahtunut. Toinen suositus on, että täytyy miettiä, mikä keskeinen osa tällä on myös perusoikeuksilla. Tämä liittyy jäsenvaltioiden velvollisuuteen antaa oikeussuojakeinoja 13 artiklan pohjalta niin, että kuitenkin tämä kaikki varat suuresti tuntumusta. Grazie, onorevole kaksi minuuttia. Kiitos, puhemies. Hyvä komission Redinkö käy siitä, että oikeudelliset toimet, joista nyt me keskustelemme, ovat erityisen merkityksellisiä, kun me rakennamme yhteistä oikeusaluetta, myös rikosoikeuden näkökulmasta, mutta oikeuden uskottavuus ja tehokkuus edellyttää konkretiaa. Erittäin tärkeää vastavuoron tunnustaminen taata ja nopeasti toteuttaa nämä päätökset jäsenvaltioissa. Mitä sitten tulee eurooppalaisen pidätysmääräyksen on aivan oikein harjoitettu tätä pohdiskelu, jota on tehtykin Latfordin mietinnössä liittyen nimenomaan tiukkaan oikeasuhtaisuuteen että siinä voidaan perusoikeuksia suojella yhtäältä ja sitten toisaalta myös, että saadaan varmaita tietoja mahdollisen rikoksen merkityksestä. Tämä koskee myös tätä Meilon mietintöä liittyen tutkintamääräykseen. Kun näyttöä kerätään, se täytyy tapahtua konkreettisten sääntöjen pohjalta, että voidaan oikeuksia suojella tehokkaasti. Epäilystäkin oli siitä, että oikeudellinen yhteistyö on tärkeää, kuten myös poliisiyhteistyötä, kun tätä oikeusaloitetta luodaan. Mutta sen toteuttamiseksi tarvitaan kuitenkin sitä, että yhä vähemmän käytettäisiin pidätysmääräyksiä silloin, kun on kyse vain torjunnasta, vai käyttää siinä, missä se on ehdottoman välttämätöntä ennakkotoimena. Kintamääräys sen sijaan on erittäin hyvä myös leikkausten tekemiseksi kustannuksissa eri jäsenvaltioissa. Näin voidaan vähentää myös esimerkiksi todistajalausuntojen saamista suoraan, voidaan käyttää esimerkiksi videokonferenssia. Siksi Tästä tulee varmaan viite organisatorisestikin. Lopuksi totesi vielä rouva puhemies, miten tärkeitä nämä välineet ovat, kun ajatellaan myös eurooppalaista syyttäjälaitosta. Maaliskuun täysistunnossahan meille on tulossa mietintö siitä ja varmasti voidaan jatkaa sitä myös komission ja neuvoston kanssa. Kiitoksia sitten edustaja Moraes, kaksi minuuttia. Uh, puhemies, jokunen kuukausi sitten House of Lordsille kerroin tämän pidätysmääräyksen toimivuudesta ja sanoin, että tämä järjestelmä on toiminut hyvin tehokalla tavalla. Se luo pohjan rajat ylittävälle yhteistyölle, mutta kuten me kaikki täällä tiedämme, sitä on todellakin nyt kiireesti uudistettava. Mutta se, että miten tämä keskeinen kultatie voidaan löytää, niin kollega Lotford on siinä onnistunut ja olen valmis tätä tukemaan, sillä meidän täytyy varmistua siltä, että yhteistyö käytännössä todellakin toimii ja Se todellakin edellyttää sitä, että me voimme osoittaa, että me voimme selkeästi kertoa, miten tähän mennessä pidätysmääräys ei ole toiminut. Mäki Hughesin tapauksessa olemme voineet pidätysmääräyksen avulla pidättää myöskin hyökkäyksistä vastuussa olevan henkilön, kuten myös muissakin tapauksissa, mutta on olemassa myöskin triviaalimpia tapauksia, joissa tämä ö, voisi näyttää kyntensä ja me voisimme käyttää tätä hyväksi, mutta tässä on todellakin työmaata edessämme ja tähän meidän täytyy torttua. Meidän täytyy yrittää löytää tasapainoinen lähestymistapa, eli objektiivinen tasapainoinen ratkaisumalli. Nyt meidän tulisi parlamentaarikkoina tehdä työmme, jotta tämä olisi tasapainoinen lähestymistapa. Ja silloin kun tätä pidätysmääräystä käsittelemme, niin meidän täytyy muistaa se, että Täällä tehdään jotain rajat ylittävään yhteistyöhön liittyen, josta on hyötyä kansalaisille. Ja sitä kautta myöskin tätä itse tilannetta voidaan selkeyttää. Kiitoksia. Uh, Mr. Moraes, there is... Moraes, teille on esitetty sinistä korttia. Okay, please. Claude, can I ask you to... Haluaisin kysyä teiltä selvittämään jotakin äsken, mitä sä sanoit tässä, että viittasitte tähän Kreikka-tapaukseen, herra Jussi, niin hän sanoi, että hänen hyökkäjänsä ovat oikeudessa Kreikassa, mutta, mutta häntä on syytet, tässä on tehty syytös ja hän eräät näistä ovat esittäneet alipinaan, että he eivät ole edes paikalla tuolloin, mutta kuitenkin näytön puute ei ole kuitenkaan estänyt tätä luovuttamista. Minä tiedän, että oikeudenmukainen mies haluaisi, että vielä selvittää tämä, että kun Äh, mitä tarkoitetaan, että hyökkäjä syytetään. Toki olisi kai pitänyt sanoa. Ehkä olisi pitänyt, no pitäisi lukea omaa puhetta paremminkin. Kun he olivat Kreetalla lomassa, niin ja heidän hyökkäänsä ovat nyt oikeudessa tämän pidätymän ansiosta. Kai olet oikeassa, ei tämä nyt ihan paras esimerkki ollut. Mutta kai olet oikeassa, joo. Mutta mitä tässä nyt ajan takaa? Anteeksi puhemies, jos olen selittänyt kollegalle tämän. Tässä nyt ajan sitä takaa, että on niin paljon esimerkkejä, missä pidätysmääräysten myötä on saatu oikeutta nopeasti ihmisiä, mutta sinä nyt enemmänkin viittaat siihen, että useissa tapauksissa on menty pieleen. Sinullakin on muita esimerkkejä, enkä sitä kiistä. Siksi minä haluaisin uudistaa pidätysmääräystä. Toivottavasti sinä sitä kuitenkin voit kunnioittaa. Grazie, Kiitos, edustaja Nicholson. Minuutti. Uh, Kiitoksia, puhemies. Äh, me tulemme Pohjois-Irlannista. Meillä on hyvin ainutlaatuinen tilanne, kun me olemme ainoa osa yhdistettyä kuningaskuntaa, jossa on äh, maaraja muun toisen jäsenvaltion kanssa. Se on, siellä puututaan rikollisuuteen ja se on vaikeata ja vaarallista. Ja se vaatii läheistä yhteistyötä rajat ylittäen merkittävästi poliisin tasolla Euroopan unionissa ja haluaisin äh, arvostaa äh, Pohjois-Irlannin poliisivoimia siltä tavasta, jolle ne ovat kehittyneet viime vuosina äh, nimenomaan yhteistyöasioissa. Ja tällaista yhteistyötä aikaisemmin ei ole ollut. Eurooppalainen pidätysmääräys on yksi tärkeimpiä välineitä, joita meillä on rajat rikoksen vastustamisessa. Ja mitään oikeusperustaa ei olisi, muuten ei olisi oikeusperustaa luovutukselle. Tämä se johtaisi siihen, että pohjois olisi hyvin haavoittuvainen ja, ja, ja on kuitenkin kysymys siitä, että tässä tarvitaan keskinäistä apua ja tukea, josta kuitenkin ja ellei sitä synny, niin siitä hyötyvät rikolliset ja terroristit on kuitenkin epäiltyjä rikollisia, jotka, on, jotka ovat, jotka on, joita on luovutettu Britannialle viime vuosina. Ja jos me jatkamme painostusta suhteellisuuden suuntaan, niin voisin antaa tukeni tälle eurooppalaiselle kirjoitusmääräykselle. Ja onnittelen esittelijää. Grazie, onorevoli. Kiitos, edustaja Stier. Kaksi minuuttia. Gospođo predsjednice, podržavam jačanje uloge. Kiitos puhemies. Minä tuen sitä, että me vahvistamme Euroopan unionin roolia oikeud- rikosoikeudesta ja mielestäni tutkintamääräysdirektiivi on askel oikeaan suuntaan, koska sen myötä me pystymme keräämään todistusaineistoa nopeammin ja helpommin myös rajat ylittävässä rikollisuudessa vahvistaisi myös sen seikan, että pidätysmääräys on ollut tähän asti kaikkein menestyksellisimpiä välineitä rikosoikeudessa. Totta kai parantamisenkin varaa on, jotta voidaan käytäntöjä yhdenmukaista esimerkiksi niin, että voitaisiin välttää myös poliittinen sormeilu näissä kysymyksissä, kun pidätysmääräyksiä annetaan. Pidätysmääräyksen uudistaminen ei kuitenkaan saa johtaa siihen, että menettelyt pitkittyvät tai että karkottaminen on, ulovittaminen on vaikeampaa. Meidän täytyy korostaa sitä, että jäsenvaltioiden täytyy noudattaa pidätysmääräystä ilman, että sitä manipuloidaan poliittisesti. Ajatellaanpaan viime kesästä tapausta Kroatiassa, silloin annettiin pidätysmääräys. Kyse oli kahdesta korkeasta virkamiehestä liittyen salaisen poliisin toiminnan. Tämä osoitti, että siellä poliittiset rakenteet voivat käyttää edelleen vaikutusvaltaansa ja manipuloivat yleistä mielipidettä ja sitten painostavat myös oikeuslaitosta. Vaikka he eivät kyllä onnistuneet tässä, koska komissio reagoi tässä tilanteessa. Repin hallitus joutuukin luopumaan siitä, että he estivät pidätysmääräyksen toteuttamiseen ja oikeudet istui sai päättää näiden entisten virkamiesten kohtalosta. Tässä Kroatian valtio ja Euroopan unionin lainsäädäntö voittivat. Jopa euroskeptikki on myönnettävä tänä päivänä, että rikokset jäisi rankaisematta, ellei Kroatiasta olisi tullut jäsenvaltiota. Me aloitimme tavallaan uuden aikakauden pidätysmääräyksikin myötä, ja se on tärkeää meidän tulevaisuudemme, koska muuten ei saada taloudellista kehitystä.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 kaip tik nevienodi standartai prieš kelis metus lėmė skaudų atvejį kai Minäkin haluaisin ottaa esille nämä pidätys- ja tutkintamääräykset. Me olemme käyttäneet myös sitä, että haluttiin estää luovuttamasta henkilöä, jota syytettiin ihmisoikeusrikkomuksista menettelytapaisuuden vuoksi. Ja kuitenkin siellä on kyse myös henkilöistä, jotka ovat Liettuassa tehneet ihmisoikeusrikkomuksia ja me emme pystyneet oikeudet järjestämään Liettuassa. Tässä mietinnössä ei puhuta poikkeuksetapauksista, joissa luovuttaminen toteutuisi myös silloin, kun on rikoksista, jotka on tehty ennen 2002. Meidän pitäisi huomioida pidempi määrä aikaa vakavissa rikoksissa, muun muassa ihmisoikeusrikkomuksissa. Komissio teki tällaisen ehdotuksen jäsenvaltioille Kroatia uutena jäsenvaltiona on sitoutunut myös siihen, että se ei sitä sovella. Haluaisin, että tässä kuultaisin komission jäseneltä täsmennys. Ja on tällainen vanhentumismääräys. Grazie, onorevole. Kiitos, edustaja Tomasik. Hvala Europski uhidbeni nalog predstavlja važan alat u... puhemies. Tällä pidätysmääräys on hyvin tärkeä maiden välisessä yhteistyössä, koska se lopettaa sen, että rikolliset pystyvät piiloutumaan, koska maiden välillä puuttuu yhteistyötä. Kroatialle tämä tärkeä asia, koska sen kansalaiset ovat joutuneet järjestelmällisen vainon uhriksi Jugoslavian salaisen palvelun toimesta. Aivan erityisesti haluan pitää hyvänä tätä päätöslauselmaa siinä suhteessa, että se kehottaa yhteistyöhön jäsenvaltioiden kesken ja komission kanssa myös oikeudellisen alan asiantuntijoiden koulutuksessa. Kroatiassa tuomioistuin päätti luovuttaa herra Pelkovicin Saksaan, koska Äh, hän oli, oli kysymyksessä kroatialaisen maahanmuuttajan murhasta, mutta eräs toinen tuomioistuin ei kuitenkaan luovuttanut toista henkilöä, jossa oli kuitenkin sama syytös kyseessä. Tämä osoittaa, kuinka tärkeä tämä pidätysmääräys on meille. Honorevole. Edustaja Wieland. Dziękuję bardzo, pani przewodnicząca. Europejski nakaz areszt... Oikein paljon kiitoksia, rouva puhemies Eurooppalainen pitätysmääräys, sen tarkoituksena on nopeuttaa toimia, jotta epäyty voidaan vangita nopeammin. Tämän välineen avulla luovutusajatkin ovat lyhentyneet. Jäsenvaltioilla pitäisi olla takeet käytettävissään, jotta ihmiset eivät voi paeta oikeutta. Tämä ei tietenkään ole täydellinen järjestelmä ja se taas on johtanut valikoivaan oikeuden käyttöön ja jopa välineen liialliseen käyttöön. Eli suhteellisuuden periaatetta ei ole tässä vaalittu ja tästä suista toivoisinkin, että välineitä käytettäisiin paremmin hyväksi, jotta sen uskottavuus säilyisi. Kiitoksia. Honorevole Paska. Edustaja Paska. Kiitos puhemies puheenvuorosta. Hyvä komission jäsen, uusi oikeusalue edellyttää tiivistä yhteistyötä, kun torjutaan rajat rikollisuutta. Pidätysmääräys vuodelta 2002 edellyttää, että me vastavuorossa tunnustamme oikeusmenettelyt keskinäisen luottamuksen perustuen. Komission ehdotuksessa on otettu esille tiettyjä puutteita järjestelmän toiminnassa. Siksi on erittäin tärkeää, että komissio ryhtyi lainsäädäntötoimiin, jotta päästään eroon puutteista. Tämän lisäksi pitäisi huomioida, mitä se on omissa kertomuksissaan tuonut esille analyysin pohjalta, jotta se voitaisiin saada toimimaan paremmin. Kiitos. Sitten komission jäsen Reding. Puhemies, haluaisin muistuttaa arvoisia parlamentin jäseniä siitä, että on tiettyjä sääntöjä oikeus- ja sisäasioissa. Ne ovat erilaisia kuin toisissa politiikan salkuissa. Esimerkiksi Lissabonin sopimuksen mukaisesti jäsenvaltiot voivat tehdä juridisia ehdotuksia ilman komissiota. Meidän <clears throat> asianlaita esimerkiksi tutkintamääräyksissä. Ja tässä tapauksessa onneksi parlamentti on mukana yhteispäätösmenettelyssä, on voinut tehdä ehdotuksia, jotka sitten tasapainottavat turvallisuutta ja oikeuksia. Toinen elementti on se, että ennen Lissabonia jäsenvaltiot pystyivät esittämään ehdotuksia ilman komissiota, ilman Euroopan parlamenttia, ilman valvontaa tuomioistuimen toimesta. Onneksi tämä jakso päättyy ensimmäinen joulukuuta lähtien, jolloin olemme poissa, ei, vielä meillä ei ole enää poikkeuksia. Euroopan tutkintamääräys eurooppalainen tutkintamääräys. Toivon, että tämällä, tällä kertaa tämä direktiivi pannaan täytäntöön ja sitä sovelletaan e, ei samalla tavalla kuin näyttöä koskeva säädös, jota sovelletaan vain kahdessa jäsenvaltiossa. Ja olen niin ikään tässä kertomassa parlamentille, että tämän direktiivin täytäntöönpano, sitä voidaan seurata komissiovoimin. voimin ja komissio ei epäröi käynnistää rikkomusmenettelyitä silloin, jos näitä <clears throat> sääntöjä ei, hyväksyttyjä sääntöjä ei pane täytäntöön. Sama koskee eurooppalaista pidätysmääräystä. Ensimmäinen joulukuuta alkaen siirtymäkausi Lissabonin sopimuksen osalta päättyy ja sitä päivästä lähtien komissio pystyy käynnistämään rikkomusmenettelyitä silloin, jos on kysymys siitä, että miten Euroopan, Euroopan pidätyslaitos on pantu täytäntöön. Me olemme myös täysin seuraamassa täyttä täytäntöönpanoa ja tässä tapauksessa sellaiset välineet kuin eurooppalainen valvontamääräisminen täytyy vähentää pidätysaikaa ennen oikeudenkäyntiä eurooppalaisen oikeus pidätysmääräyksen tapauksessa. Tämä on siis tärkeää, kaikkien, on <clears throat> tärkeää, että kaikki välineet toimivat yhdessä. Ja minä painottaisin vielä kerran sitä, että sitä työtapaa, jota olemme harjoittaneet jo usean vuoden ajan. Kun minä tässä viittaan tähän oikeudenkäyntiä koskeviin oikeuksiin, niin kuin komissio on esittänyt Lissabon sopimuksen pohjalta, että tasapainotetaan tämä turvallisuusasiat ja taas toisaalta yksilön oikeudet keskenään. Kaikki nämä direktiivit sisältävät spesifejä elementtejä, jotka vahvistavat pidätysmääräyksen täytäntöönpanoa, oikeutta tulkauksia ja käännöksiä ja oikeus saada tieto oikeuksista ja saada hankkia asianajaja ja myös saada asianajaja alkuperämaassa, kuten myös määrämaassa nämä oikeudet, jotka ovat nyt pöydällä, oikeusapu ja syyttömyysolettama ja haavoittuvien ihmisten asema. Tämä on kaikki hyvin tärkeää, että meillä on tällainen tasapaino, joka valitettavasti on aikaisempina aikoina jäänyt syrjään. Parlamentilla on nyt mahdollisuus panna tätä täytäntöön. Minä vain pahoittelen, että eräät jäsenvaltiot kieltäytyvät osallistumista näihin elementtiin, jotka liittyvät oikeudenmukaiseen tuomio oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin. Se ei ole myönteistä Euroopan unionin kehittymisen kannalta. Grazie, komissaria. Kiitos komission jäsenelle. Seuraavaksi puheenvuoron saa edustaja Meelo. Kaksi minuuttia. Signora Presidente, Kiitoksia, rouva puhemies. Direktiivi antaa mahdollisuuden vahvempaan oikeudenmukaisuuteen ja toimivampaan oikeuslaitokseen. Voidaan huomioida ihmisoikeudet ja toimia suhteellisuuden periaatetta noudattaen. Täällä on todettu, että eurooppalaiset poliisivoimat voisivat paremmin tutkia rikoksia, mutta tämä nyt ei pidä paikkaansa, mutta Briteiltä olemme kuulleet, että tämä johtaisi kasvavaan laskuun. Tietenkin tämä on näin. Jokainen jäsenvaltio joutuu maksamaan tästä järjestelmästä, se on selvää, mutta sitä varten meillä on olemassa myöskin eurooppalainen yhteinen oikeusalue ja meidän täytyy varmistaa, että rikollinen joutuu tutkimuksen kohteeksi ja hänet tuomitaan ja että riippumaton tuomioistuin langentaa tämän päätöksen ja tuomion ja tarvittaessa hänet voidaan vapauttaa syytteistä. Euroopan unioni on myös vapauden alue ja tämä tarkoittaa sitä, että mehän vaadimme, että tätä vapauden oikeutta vaalitaan. Meillä pitää olla tällainen mahdollisuus olemassa – Tämä kaikki riippuu tietenkin kansallisesta oikeusjärjestelmästä, mutta kaikista huolimatta meidän on vain varmistettava, että kun liikutaan Schengenin alueella, jolla vaalitaan vapaata liikkuvuutta, samaisella alueella meidän täytyy olla varmoja siitä, että jos joku syyllistyy rikokseen, niin silloin kyseisestä rikoksesta langetetaan myöskin rangaistus. Mutta se edellyttää yhteistä toimintaa unionin alueella, koska muuten todellisesta oikeuden alueesta ei voida puhua. Vielä kerran saaneen kiittää kaikkia varjoesittelijöitä ja komissiota ja neuvostoa yhteistyöstä. Kiitoksia. Due minuutin. Edustaja Latvur, kaksi minuuttia. Thank you, Madam President. Kiitoksia puhemies. Olen oikeastaan lähes kaikkien kanssa täällä keskustelun puheleita ja kiitos siitä, että ottivat osaa siihen. Jos ajatellaan, mitä Aaron Kosson on voimaperistetty esille tilanteesta Irlannin saarella. Jopa olen herra Batteninkin kanssa, että pitää käyttää sanaa väitetty, mutta tuskin Batteniä yllättää, että minun ja hänen näkemykseni ovat kyllä ihan nokikkain ja, ja noin varmaankin he voivat sitten yhdistyneessä kuningassa olla nokakkain tässä keskustelussa. Ihan pari seikkaa vain, jotka jäivät sanomatta alustuksessa korostaakseni sitä merkitystä, jonka me olemme antaneet sille, että meillä on aivan liian pitkiä oikeusmenettelyjä ollut. Ne todellakin myös keskinäistä luottamusta rapauttavat. Ja me vetoamme komissioon, että se käyttää kaikki keinot, jotta voitaisiin pidätysaikoja lyhentää. Tehdään myös esityksiä oikeudenkäyntiä edeltävän ajan osalta. Tarvitaan parempaa koulutustakin, kuten joku tälle totesikin. Eli alan väkeä pitää kouluttaa paremmin. Ne tarvitsevat tukea myös puolustusasianajajat, kun tällä saralla toimivat. Mutta ole olen aivan samaa mieltä varapuheenjohtaja Redinkin kanssa liittyen menettelytapaoikeuksiin sen pohjalta, mitä etenemissuunnitelmassakin esittiin joitakin vuosia sitten. Olin siellä esittelijänäkin. Minä haluan, että minun maanikin myös valvontamääräystä noudattaisi, kuten myös oikeusapumääräystä. Hyvä, että tutkintamääräyskin on tulossa käytössä ja oikeastaan ja kaksi kolmasosa myös Lissabonin jälkeistä toimista. Tässä yksi syy myös siihen, miksi minun mietintöni edellyttää, että nyt ruvetaan nopeasti kaikki on rikosoikeudellisia välineitä, eri määräyksiä ja myös menettelytapaa takeetta. Ja tässä tarvitaan myös rikkomusmenettelyä mielestäni, mutta aika pettynyt olin, kun ei puheenjohtaja, varapuheenjohtaja kovin aloittelin ollut siinä, että voitaisiin tätä nyt avaamaan uudelleen pidätysmääräyksen osalta niin, että se menisi tähän jatkokeskusteluun sitten pidätysmääräyksen tiimoilta, se ei riitä. Ja minä odotan mielenkiinnolla sitä, että komissio menee eteenpäin ja sitten yhteistyön puitteissa parlamentin ja komission kesken saadaan aikaan myös lainsäädäntöesitys komissiota. Te olette kuulleet, miten painokkaasti täällä on puhuttu, eikä sitä saa sivuttaa. Um, there is a blue card. Teille on esitetty sinistä korttia. Mr. Button. Herra Button. Dame Sarah, you spoke about the excessive viittasit näihin pidätysaikojen pituuteen, niitä tulisi välttää. Mutta varmaan olisi samaa mieltä, että syynä on se, että silloin kun henkilöt luovutetaan yhdistyneeseen kuningaskuntaan, niin poliisin pitää olla valmiina. Heillä pitää olla valmiina olevat paperit ennen oikeudenkäyntiä, ennen kuin henkilö luovutetaan. Mutta muualla tuomarit voivat pitää tutkinnan ajan henkilön jopa vuodenkin ajan tutkintavankeudessa ja varmaankin olet samaa mieltä, että kaikki unionin poliisiviranomaiset pitäisivät saada etukäteen kaikki tarvitsemansa tiedot käyttöön. Ei varmaan yllätys, olen aivan samaa mieltä. Jos ajatellaan, miten pidätysmääräys on nyt muotoiltu oikeusmenettelyllä edeltävissä tapauksissa, niin se on nimenomaan rikosoikeudesta syytetointa varten, ei tutkintaa varten. Yksi syy siihen, miksi tutkintamääräys on niin tärkeää? Ja se täyttää tämän aukon, joka on jäänyt vajaksi pidätysmääräyksessä. Siis mietinnössä viittaankin siihen, että täytyy olla valmis oikeusmenettelyyn. Ja todellakin olisi tärkeää sitä edeltävässä vaiheessa saada nämä samalla linjalla kaikissa maissa, että siitä voidaan käydä keskustelua. Ja se on erilaisia järjestelmiä. Ei rikosoikeutta tässä yhdenmukaisteta Nimenomaan vastavuoroinen tunnustaminen on tässä ajatuksena. Liian pitkät pidätysajat on vakava ongelma, kuten totesin, ja se rapauttaa keskinäistä luottamusta. Mainitsin tästä esimerkiksi myös, joka kärsi kovasti, eikä niin olisi pitänyt käydä. Totta kai meidän olisi pitänyt maassamme evätä luovuttaminen, mutta olen kuitenkin samaa mieltä, että pidätysmääräystä pitää käyttää nimenomaan syytettäviä varten, ei pelkästään tutkinta varten. Yhteiskeskustelu päättyy. Äänestys toimitetaan huomenna kello 12.